Kiitoksia. Jean-Marie Le Pen. Tämä ei nyt ehkä ollut suora tästä asiasta, josta keskustelemme, ehkä hieman sen vierestä, mutta kiitoksia kuitenkin. Please stay in silence, okay? Pyydän hiljaisuutta. Seuraavaksi Carlos Coelho. Obrigado, president. Kiitos, puhemies. Hyvän neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen King. Toukokuussa Euroopan parlamentin vaaleissa kansalaisten pitää päättää, minkälaisen Euroopan he haluavat haasteisiin vastaamiseksi. Emme saa olla naiveita, naiveja. On tahoja, ulkoisia voimia, jotka haluavat tuhota Euroopan unionin, ja näillä voimilla on myös liittolaisia täällä EUn sisällä. Ja kuten hiljattaisissa vaaleissa on nähty, nämä voimat ovat valmiita käyttämään kaikkia käytettävissä olevia keinoja vaikuttaakseen tilanteeseen ja myös digitaalisia keinoja. Eurooppalaiset kuitenkin tiedostavat nämä uhat. 73 prosenttia eurooppalaiset pelkää disinformaatiokampanjoita. Yli 60 prosenttia on huolissaan henkilötiedoista ja yli 50 prosenttia on huolissaan internetin vapaudesta. Ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy turvata te- tekniset infrastruktuurit ja näin puolustaa vaalejamme ja alustoilta pitää vaatia korkeiden standardin noudattamista. Meidän pitää torjua vale, uutisia, disinformaatiota ja kuuluttaa vastuuta medialta ja sosiaaliselta medialta. Demokratia ja oikeusvaltioperiaate ovat itse identiteettimme ja näitä vastaan kohdistunut uusia aseita. Meidän täytyy tulla vastata näihin haasteisiin. Kiitoksia seuraavaksi ST-ryhmästä. Freund. Kiitos. Alkuun sanoisin, että tämä ei pitäisi olla mikään puolipoten kysymys. Meidän kaikkien pitäisi olla yhtenäisiä, kun taistellaan valeuutisia värjetietoja tietoja vastaan ja kun torjutaan propagandaa. Mutta pelkäänpä pahoin, että tätä Telitskokin sanoi, että jäsenvaltiot eivät ole tietoisia tästä asiasta ja he eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota näihin vaar- liittyviin vaaroihin. Sitten saksaksi jatkan pahoittelut, Terkin digitaalinen mediakenttä, joka on nyt viime vuosina tuo paljon myönteisiä muutoksia mukanaan toisinpäin otettuna. Se antaa myös demokratian vastustajille mahdollisuuksia. Donald Trumpin valinta ja Brexit-kansallisuuden tulos osoittivat tämän, että voidaan manipuloida julkisia mielipiteitä verkon ja someen alustojen kautta yhä enemmän. Ja tämä on nyt niin suuri ilmiö, että tämä voi vaikuttaa demokraattisiin vaaleihin. Nämä kehityssuunnat tulevat myös Euroopan parlamentin vaaleihin olemaan merkittävässä roolissa ja olemaan ongelma sillä, jos nyt tulee tällainen ilmoitus, niin kestääkö aikaa, kunnes se voidaan oikaista. Lisäksi on tuo tekninen edistys tässä, Hän ei saada olla liian kaukana perästä kehityksen kelkasta – No, somekanavilla, kuten Facebookilla, Instagramilla, Twitterillä on oma osansa, mutta tietysti pitää huomioida WhatsApp. Sillä on kyseenalainen rooli. Lisäksi keinoäly mahdollistaa jatkossa sen, että propagandaa voidaan levittää niin tavalla. Haluaako EU Eurooppa-vaalien legitimiteettiä suojella, jos on tehdä, niin pitää huomioida nämä kehitysolot mahdollisimman pian, tunnistaa ne ja ryhtyä vastatoimiin. Eurooppa tarvitsee iskukykyistä kokoaikaista strategiaa, jotta voidaan valmistautua valheiden, epätotuuksien ja manipulointien leviämiseen. Kiitos. Eh, Kiitos. Edustaja Freund, teille on sininen kortti. Hyväksyttekö? Ryby. Haluaisin kiittää kollega Freundia. Hän äh, ymmärtää tätä problematiikkaa hyvin. Me äh, teemme lainsäädännöllisen päätöksen tältä osin tällä viikolla. Ja on tärkeää, että 28 jäsenvaltiota lähtee toimin. Euroopan parlamentin tarkastelupaneeli on eri tavoin katsonut verkon toimintaa. Uskotteko, että nämä toimenpiteet riittävät eu tasolla vai pitäisikö teidän mielestänne ryhtyä vielä laajempaan toimintaan? Voitte vastata. Ich glaube, man kann... Niin, minusta kollega Rybik ei koskaan voida ryhtyä tarkistamaan, jotta voidaan toimia, mutta pelkämme pahoin, että tämä ei nyt liity tähän ongelmaan. Prometiikka eli eurovaaleihin tuli liian myöhään. Että, mutta erityisesti huomiota näihin ongelmiin pitää tietysti kiinnittää, koska muuten tullaan tilanteeseen, jossa oltiin Brexitin ja Trumpin kohdalla. Kiitos. Grazie. Onorevole. Kiitos. Seuraavaksi Jambatski, minuutti signora presidente puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentin jäsenet. Ei ole epäilystä siitä, että demokratiamme on sellainen, jonka puolesta on taisteltava ja on ilmiselvää, että monet jäsenet tässäkin instituutiossa pelkäävät sitä, että vaaleja tullaan häiritsemään ulkoisen tekijän tai toimijan osalta äärioikeisto, oikeistovoimat. Nämä ovat arrogantteja ja he ovat sitä mieltä, että jos joku menestyy vaaleissa, niin sen täytyy olla jonkinlainen ulkopuolinen tekijä. Olemme kuulleet nyt vahvasta Venäjän sekaantumisesta vaaleihin ja että tämä olisi auttanut Trumpia valtaan, mutta Müllerin raportissa ei löydetty mitään viitteitä siitä. Se, ettei pidä vaalituloksesta, se ei tarkoita sitä, että joku ulkopuolinen taho tai voima olisi vaikuttanut siihen, vaan sanotaan, että kansalaiset eivät pysty tekemään valistunutta val- valintaa. Kiitos, Ruki Shaake, puolitoista minuuttia. The democratic rights. Kiitos, puhemies. Kaikki kansalaiset demokratiat ovat vaarassa, kun tässä pitää hakkeroimaan vaalijärjestelmiä ja levittämään vääriä tietoja. Tässä on niitä, jotka yrittävät saada ihmiset äänestämään ja eri tavalla kuin mitä alun perin halusivat. Tässä näitä automaattisia valheita levitään verkossa tulen lailla. Oli kyse sitten ulkomaista toimista muista, me pitää olla valppaina. Ja tietysti nämä ad hoc ponnistot, jotka teknologia luvat, kuten YouTube, Facebook, Google tai Twitter, mutta ilman riippumatonta valvontaa algoritmeista me ulkoistamme vastuumme koska ilman algoritmista vastuullisuutta ja tutkimusta kukaan ei voi sanoa varmaksi, mikä teknologian käytön vaikutus on demokratioihimme, ja tätä ei voida hyväksyä. Meidän pitää toimia nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut oikeusjuttu Facebook varten, koska Facebook voi mennä mainoksia tavalla, joka syrjii, joten varmistetaan nyt, että se mikä ei ole sallittua verkon ulkopuolella ei ole sallittua verkossa online. Mutta jos halutaan tätä lupaus pitää tutkia tietojen keräystä ja sitä, miten mikrokohdennetut mainokset toimivat, pitää tehdä stressitestejä valiteknologioihin myös. Aika ei ole hukattavaksi, mutta lopuksi, että tämä on vetomus kaikille tässä salissa, kaikki poliittiset puolueet Euroopassa. Meidän pitää kantaa oma vastuumme, joten vetoan kollegoihin ja muihin eurovaaliehdokkaisiin. Kaiken pitää allekirjoittaa tuo lupaus electionpledge.eu-verkkosivulla, koska meidän pitää nyt varmistaa, ettei vaaleihin putoja kantaa oma vastuumme myös. Eurooppa on vain niin vahva kuin heikoin lenkimme ja tulee varmistaa, että kunnioitamme kaikkien eurooppalaisten perusoikeuksia. Kiitos puhemies. Kiitos. Seuraavaksi Tarant, minuutti. Kiitos. Vaalijärjestelmien integriteetti on meille pakko. Se on yhtä tärkeää kuin vaalien vapauden vahvistaminen kaikkiaan. Meidän täytyy myös katsoa, miten toimitaan Cambridge Analytican ja muiden tämänkaltaisten toimijoiden kanssa. Olen yhtä mieltä siitä, mitä Shaake juuri sanoi, mutta haluaisin korostaa sitä, että Facebook on valtava yritys ja me lainsäätäjänä voisimme pohtia tekevämme jotain, jotta se joutuisi vastuuseen kun se luovuttaa tietoja esimerkiksi Cambridge Analytican kaltaisille kolmansille tahoille, kun tieto on annettu eteenpäin, sitä enää takaisin saa. Kissa ei saa palautettua enää pussiin. Tässä tilanne on hieman kuin ydinjätten käsittely. Parlamentin pitäisi nyt katsoa, minkälaisia sanktioita se voisi soveltaa. Kiitos kollegat. Ja erotkaa Facebookista, teistä tulee parempia ihmisiä. Itse näin tein. Kiitoksia. Taran, teille on sinisen kortin kysymys Grappinilta. Stimate coleg, ați spus între altele și sunt de acord că sunt manipulări. Olen samaa mieltä siitä, että näiden alustojen kautta on tapahtunut manipulointia, mutta toisaalta sanotte, että te ette pidä Facebookista, mutta täytyyhän digitalisaatioon mm, uskoa ja sitä on tuettava. Mitä tehdä, jos Facebook kaikkien varoitustemme jälkeen edelleenkin ylläpitää näitä vale- tilejä jonkun kun blokkaa, niin hän eh, ilmestyy uudelleen. Miten tällaisia uhkia voidaan välttää, erityisesti Euroopan vaalien edellä? Kiitos. Tarant, vastauksenne. No, olisinpa kyllä niin fiksu voidakseni vastata tähän kysymykseen. Olen kuitenkin Maren kanssa yhtä mieltä. Se, mikä ei ole sallittua verkon ulkopuolella, sen ei pitäisi olla sallittua myöskään verkossa erosin Facebookista, koska siellä esitettiin tappouhkauksia. Miksi minun pitäisi tuollaisia lukea? No en tarkoita, että digitalisaatiota tai somea ei pitäisi kehittää, mutta sitä pitää valvoa. Sen pitää olla inhimillinen tila, eikä tällainen epäinhimillinen, väkivaltainen alue. Tähän voisi viitata nelikirjaimisella englanninkielisellä sanalla. Monsieur le Président. Le Breton. Kiitos puhemies. Varmitin vaalimpitilla on vapaat ja oikeudenmukaiset, joten hienoa, että neuvosto hyväksyi tekstin, jonka tavoitteena on suojella näitä disinformaatiokampanjoita vastaan. Sitten perustettaisiin yhteistyöverkosto on hyvä aloite. Tämä edistäisi tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä – eikä puuttuisi niin suvereniteettiin. Kuitenkin toimijoiden pitää olla varovaisina, kun he yrittävät nyt toisaalta varmistaa kyberturvallisuuden, mutta toisaalta houkutuksena on sensuroida sosiaalisia medioita, muun muassa kansalliset puolueet, niillä on oikeus kritisoida EUta ja jopa ehdottaa sitä, että se korvataan kansojen Euroopalla. Ei pidä ikinä unohtaa tätä sillä muuten tämä voisi vaikuttaa poliittisen ilmaisuvapauteen, joka on Euroopan demokratioiden sydämessä. Eh, onorevole Radev. Edustaja Radev, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Komissaari, hyvät kuulijat. Viime aikoina kansainvälinen näyttämä on muuttunut kovasti ja kyberhyökkäyksiä on tapahtunut sekä hallitusten taholta että kansalaisyhteistön yhteiskunnan taholta. Näillä hyökkäyksillä pyritään luomaan kaaosta ja haittaamaan demokraattista prosessia Eh, ne vähentävät demokraattisen prosessin uskottavuutta ja tuloksia ja johtavat ajattelemaan, että demokratia voi murtua yhden klikkauksen myötä. Euroopan parlamentin tulevien vaalien eh, edellä se, joka on Euroopan demokraattisin elin, on varmistettava, että vaalit sujuvat häiriöttä ilman ongelmia niin, että niiden legitimiteetti suojataan kyberhyökkäyksiltä. Emme tarvitse pelkästään EUn ponnisteluja ja tiedotusta asiasta, mutta myös valmistautumista kansallisten viranomaisten taholta, jotka ovat vastuussa kyberturvallisuudesta. Siksi oli hyvä, että tehtiin tämä harjoitussimulaatio, missä oli kansallisia kyberturvallisuusviranomaisia, Euroopan parlamentti, Euroopan komissio sekä kyberturvallisuusvirasto mukana. Meillä täytyy olla samanlaisia simulaatioita myös jäsenvaltioissa, niin että jokainen jäsenvaltio on valmis ja valmistautunut vastaamaan tällaiseen kyberhyökkäykseen, jos sellaisia tulisi. Haluan tehdä selväksi sen, että jos yhdessäkin jäsenvaltiossa kyseenalaistetaan vaalien tulos, se tulee vaikuttamaan Eurooppa-vaaleihin kokonaisuudessaan. Ja tämä, tätä ei voi hyväksyä ja se suo iloa niille, jotka haluavat pahaa Euroopan unionille, emmekä saa antaa sitä tapahtua. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Kofod. Jeppe, ole hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Kiitos hyvin tärkeästä keskustelusta. On tärkeää, että me, joka on ainut toimielin, joka edustaa suoraan Euroopan kansaa, haluaa suojella tuota oikeutta äänestää vaaleissa, joihin ei kohdistu kyberhyökkäyksiä, vääriä tietoja tai muitakaan puuttumisia vapaisiin valeihin. Eikä pidä olla naiveja. Paljon hyökkäyksiä on tapahtunut vapaisiin valeihin Euroopasta on nähty jo, ja se on tapahtunut yhä enemmän. Näin on samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että alustojen pitää olla hyvin avoimia ja vastuullisia ja seurata lakia, joka pätee normaalissa yhteiskunnassa, pätee myös verkkoyhteisöön. Ja kaiken tämän pitää olla avointa, mutta on sanottu, että demokratia on myös kulttuurinen elämäntapa ja meidän pitää myös pitäytyä totuudessa ja vastustaa valheita, kun on näitä ulkomaisia toimia, jotka puuttua valheihin. Kiitos. Grazie, onorevole Karim. Kiitos, seuraavaksi Karim, minuutti. you, Mr. President, Commissioner. Kiitos puhemies, komissaari. Internet se on kudottu kudelmana koko unionin laajuisesti ja yksikään maa ei ole siltä suojassa. Ja näin ollen äh, sellaiset poliittiset toimijat, joiden integriteetti on kyseenalainen, äh, istuu täällä äh, komissaari, teidän maanne ja minun maani. Olemme jättäneet yksittäisille journalisteille kertoa tästä. Carol Caldwell, James O'Brien. Brexitin pimeä raha ja valta Facebookin kautta, Damien Collinsin kautta, joka on muun mm. muassa urheilukomitean johtaja, ei ole tehnyt yhtään mitään. Ja nyt Brexit-puolue sitten. PayPal lahjoituksin alle 500 punnan helpottaa rahan virtaamista Euroopan unioniin ja Nigel Faragelle. Ja kysyn häneltä tämän talon jäsenenä, että hän kertoisi meille Nigel Farage, mistä rahasi tulevat? Grazie, onorevole Faria. Kiitos. Seuraavaksi Faria puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Euroopan unioni on jo pitkään taistellut disinformaatiota vastaan huonommalla mahdollisella tavalla. Ajattelen ja teeskennellen, että sitä ei olisi. Vaikka meillä on Facebook-algoritmit ja Cambridge Analytica, me emme voi ummistaa silmiämme siltä, miten se vaikuttaa ja miten tämä kaikki vaikuttaa Euroopan demokratiaan vihapuheen ja populismin lisääntymiseen. Disinformaatiokampanjat, vale, uutiset ja kyberiskut ja vaara niille tulevissa vaaleissa on korkea. Venäjä rahoitti Leave EU-kampanjaa ja Putin myös yritti vaikuttaa vuoden 2017 Ranskan vaaleihin. Ja on ollut uutisia myös Kiinan vaikutuksesta. Kybertoimilla ei ole rajoja ja tämä uhkaa unionia. Ja meidän pitää estää Venäjän ja Kiinan trollitehtaiden toimet tämän kevään vaaleissa. Bresso. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset herrat. Teknologian valtava käyttö on luonut tällaisen uuden strategisen tarpeen, eli sen, että kaikille kansalaisille ja talouden toimijoille – annetaan mahdollisuus kehittyä ja kasvaa suojatuissa digitaalisissa ympäristöissä. Keskustelemme nyt 5G-verkon kehityksestä, sen mahdollisuuksista ja riskeistä ja mahdollisista Venäjän vaikutuksesta tuleviin vaaleihin. Vaalit pidetään 40 päivän kuluttua ja nämä uhat ovat todellisia. Tällaisia koordinoituja iskuja on jo nähty monissa maissa. Meidän pitää vastata näihin vaaroihin. Komissio on tehnyt lainsäädäntöehdotuksen tältä osin ja se on tervetullut, mutta olemme kuitenkin jälkijunassa. Tarvitsemme lisää toimia, lisää investointeja. Jäsenvaltioiden välistä koordinointia on parannettava, jotta voidaan välttää tällaisilta Cambridge Analytican

puolitoista minuuttia. Děkuju, pane předsedající. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, tämä on kiva keskustelu. On hienoa, että kaikki haluamme tehdä enemmän varmistaaksemme, että tulevat Euroopan vaalit ovat neutraalit kyberturvallisuuden maailmassa. Mutta kerronpa teille yhden asian. Eikö tämä keskustelu käydä vähän liian myöhään? Mehän pyrimme vaihtamaan näkemyksiä täällä, mutta meidän olisi pitänyt toimia jo aikaisemmin vastustaa tällaisia vaaleihin vaikuttavia tahoja. Olen tyytyväinen komission tarjoamaan pakettiin, mutta ollaan nyt rehellisiä komissaari emme tule suojaamaan tulevia vaaleja tällä paketilla. Meidän on jatkettava järjestelmällistä työntekoa vielä silloinkin, kun te ette enää ole komissaarina. On varmistettava, että tulevaisuudessa yhdetkään vaalit, niihin ei vaikuta mikään ulkopuolinen taho tai tekijä. Kaikki poliittiset puolueet ovat maininneet, että he haluavat välttää valeuutisia, mutta jos haluaa torjua valeuutisia, on koulutettava kansalaisia. Kansalaisten on oltava valmiita äänestämään totuuden puolesta ja kollegat vetoan teihin. Tuetaan kansalaisia nyt totuuden etsinnässä. Marjas minuutti. Kiitos puhemies vaalien integriteetin varmistaminen on aivan äärimmäisen tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että mediassa pitäisi erilaisten näkemysten tulla esiin. Jos lähdetään sensuroimaan tiettyjä mielipiteitä, tämä johtaa valeuutisiin, koska näin totuus ei pääse julki. Olen tuominut useaan otteeseen sen, että minä tai oma poliittinen puolueeni ei pääse kuuluviin Kreikassa. Me olemme jääneet täysin tiedotusvälineiden ulkopuolelle. Ja samaan aikaan mielipidemittauksissakaan ei puoluettani oteta huomioon tai kyselyissä, joita lähetetään kansalaisille. Ei tällaista demokratiaa voi olla, eikä vapaita eurooppalaisia vaaleja tällä tavoin voi olla. Me olemme tuomineet tämän ESR-ryhmänä usean otteeseen. Olemme lähettäneet Kreikan tiedotusvälineille kirjeitä tältä osin ja myös mielipidemitauslaitoksille. Hyvä komission jäsen, me haluamme, että te puututte nyt peliin, koska vapaita vaaleja ei ole ilman vapaata ajatustenvaihtoa Kreikassa. Meidät on nitistetty täysin. Kiitos. Seuraavaksi Mäkälis, puolitoista minuuttia. sir. President, Puhemies, komission hyvät naiset ja herrat kollegat. AFETin puheenjohtajana haluaisin vain puhua ulkopoliittisesta ulottuvuudesta, kun suojellaan tulevien vaalien integriteettiä. Maaliskuussa täysin hyväksyi Putin ja mietintö EUn strategisesta viestinnästä, jolla torjutaan propagandaa, joihin no syypänä kolmat osapuolet ulkopuoliset Tämä korostaa miten tärkeä ilmaisun vapaus on ja myös median moninaisuus. Ja siinä tunnistettiin Moskovan aggressiiviset kampanjat, jotka johtivat väärin tietoihin. Näin on hyvä, että ulkosuhdehallinto – antaa lisää henkilöstöä erityisryhmilleen, jolla voivat havaita, analysoida ja altistaa vääriä tietoja. Olen samaa mieltä monien kollegoiden kanssa siitä, että meidän pitää myös yrittää toimia EU-tasolla, kansallisella tasolla ja puolustaa arvojamme ja torjua kyberhyökkäyksiä me tarvitsemme vankkaa puolustusta meidän valistukselle. Meidän pitää vali- tehdä valistustyötä näistä haasteista, tehdä tiivistä yhteistyötä medioiden kanssa, kansalliskunnan järjestöjen kanssa ja somealustojen kanssa. Ja viimeisen, mutta vähemmän tietysti on tärkeää, että parannamme tapaa, jolla me viestimme EUn arvoista ja politiikoista. Kiitos. Grazie, onorevole Kiitokset. McAllister, teille on sinisen kortin pyyntö. Hyväksyttekö? sen. Si. Prego, onorevole Golnis. Olkaa hyvä, herra Golnis. Merci, cher collègue Kiitos, hyvä kollega McAllister, hyvät kollegat. Herra McAllister, mainitsitte vale uutiset Moskovasta. Minulla ei ole nyt muistissani viimeaikaisia tapahtumia, enkä ole Venäjän hallinnon edustaja, mutta onko teillä sellaisia valeuutisia Venäjältä kuin mitä Yhdysvallat on levittänyt agitoimalla YK mm, toimielimiä Kolinin kautta massiivisten kemiallisten aseiden suhteen. Kiitos vastaus. Kollega Golnish vastaan saksaksi. En tiedä, haluatteko nyt vakavasti otettavan vastauksen Tämä oli ihan selvää, että Ranskan äärioikeiston edustaja ei käyttäisi tilasta jotta voisi puolustaa Venäjää. Tämä asian selväksi. Ja tämä mietintö, joka maaliskuussa hyväksyttiin, osoitti tämä myös selvästi on valtavasti Venäjän yrityksiä puuttua meidän eurooppalaisen yhtenäisyyteen. Ei ole sattumaa, että venäläiset tukevat puolueita, kuten teidän puolueettanne. Teidän pitäisi hävetä, että olette täällä Euroopan parlamentissa ja että puolustatte tuollaisia toimia. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Kelly, menettely ilman puhujalistaa. Minuutti. Uh, Tämä keskustelu tulee oikeaan aikaan, kun Euroopan parlamentin vaalit ovat kuuden viikon päästä. Kiitoksia komission jäsen Kingille hänen ehdotuksistaan puuttua tähän hyvin huolestuttavaan tilanteeseen. Kun Mark Zuckerberg kävi parlamentissa, hän myönsi sen, että integriteetti on heikentynyt ja meidän täytyy välttää siltä, että näin tapahtuisi entisestään. Valetilejä on yli 100 miljoonaa. Ja taholla, joka yritti tappaa ystävämme Tarantin, varmasti oli myös tällainen valettili. pitäisi ehkä olla jonkinlainen identiteetin varmentaminen ennen kuin Facebookia tai muuta somea voisi käyttää, koska valetilien kautta voidaan tehdä rankaisematta hyvin pitkälti mitä halutaan. Onorevole Rosati, prego un minuto. Rosa seuraavaksi. Kiitos, tämän ajankohtainen keskustelu. Meillä on paljon näyttöä siitä, että on puututtu muun muassa Euroopan va- eurooppalaisiin vaaleihin ja että venäläiset trollit ovat tähän syypäitä. Olen varma, että meidän pitää suhtautua tähän vakavasti, koska tämä on käytäntö, joka heikentää kansallisten luottamusta EU-hun. Emme voi vain pyöritellä peukaloitamme. Ja tietojen vaihto tai parhaiten käytetään vaihto on toki ok, mutta ei se riitä. Meidän pitäisi olla paljon päättäväisempiä toimissamme ja ilmoitus on positiivinen, eli että tuo task force-ryhmä, sitä vahvistetaan – kaikki mitä vakavasti, koska muuten tämä tulee uhka EUn yhtenäisyydellä. Grazie, onorevole López Aguilar. Kiitos, seuraavaksi López Aguilar. Juan Fernando, ole hyvä, minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen King. Ilmaisun vapaus ei tarkoita, että voi mustamaalata tai loukata. Tiedotusvapaus ei tarkoita manipuloinnin tai myrkyttämisen todellisuutta tai mahdollisuutta. Demokratia on hauras ja siksi on hyvin tärkeää ennen kybervallankumousta tai sen edessä lähteä puolustamaan kyberturvallisuusstrategiaa. Juuri tätä me olemme komissiolta peräänkuuluttaneetkin, jotta voidaan torjua valeuutisia, hybridisotaa, trolleja ja valeprofiileja tarvitaan ennen toukokuun parlamentin vaaleja avointa keskustelua. Meidän pitää viestiä siitä, mikä todella on pelissä. Me elämme demokraattisessa todellisuudessa ja sen pitää olla myös tämän nimen veroinen. Ja nyt meillä on tähän todella tärkeä mahdollisuus. Kiitoksia puhemies. Kiitos. Seuraavaksi Tomasic, minuutti. Hvala gospodine predsjedavajui Kiitokset, puhemies. Euroopan demokratialle on välttämätöntä välttää mm, vaalien häiritsemistä. On ponnisteltava, jotta voidaan varmistaa avoimet, avoin vaaliprosessi, käytetään turvallisia ja varmennettuja keinoja, mutta Euroopan demokratialle eh, on myös vaarallista syyttää eh, Yhdysvaltoja tai venäläisiä poliittisista muutoksista. Pelkäänpä, että vaalien jälkeen meillä tulee olemaan pitkä vaihe, jolloin eh, liittovaltioajattelijat ovat pettyneitä. Poli- jotkut poliittiset voimat ovat johtaneet siihen, että liittovaltioajattelijat, joita on lähtenyt Euroopasta, ei, ei haluta liittovaltiota, vaan kansallisvaltiota Euroopassa. Un minuto. Kiitos. Seuraavaksi Miranda, minuutti. Presidentti, esta mañana me insult- Kiitos, puhemies. Minua loukattiin Twitterissä tänä aamuna valeprofiilin kautta – Näin on käynyt myös Facebookissa. Ja tänä aamuna tulin tähän, tai päätin tulla tänne keskusteluun. Tämä ei ollut mikään henkilökohtainen kysymys, mutta tällainen manipulointiin, monimuotoisuuteen liittyvä ja sen vastainen, vastaiset iskut ovat erittäin tärkeitä. Hyvä komission jäsen, tässä on nyt otettu ainakin jonkinlaisia askeleita eteenpäin. Meidän täytyy historia, disinformaation valetietoihin liittyviä riskejä. Ja kyberturvallisuus on tärkeää. Esimerkiksi Facebookissa on asetettu varan lukuisien henkilöiden henkilöllisyys. Kuka tätä hyödyntää? Vihaa, muukalaisvastaisuutta lietsovat äärioikeistopuolueet, jotka ovat rasisteja ja muukalaisvihamielisiä. Tämä näkyy tällä hetkellä myös Espanjassa. Twitterin ja Facebookin valettilien poistaminen on tärkeää. Tarvitaan verkon ulkopuolista ja verkon sisäistä valvontaa ja tavoitteenamme on tässä täysi avoimuus. Kiitos. Seuraavaksi Grappini, minuutti. Non c'è? No. Hän ei tarkkaan olla enää salissa. Zorojevski seuraavaksi, viimeinen puheenvuoro. Przez dwa lata pracowałem w komisji do spraw... Kiitos. Kaksi vuotta olin terrorismivaliokunnassa ja usein puhuttiin kyberrikollisuudesta. Kyberpuolustus on erittäin tärkeä aihe, joten haluaisin korostaa, että tiedot, joita saamme terroristeista – jotka räjäyttävät äh, asioita, mutta voit myös räjäyttää vaalijärjestelmiä väärillä tiedoilla. Haluaisin korostaa seuraavaa myös. Niin kyllä, olemme keskustelleet väärinkäytösten paljastajista ja itse asiassa puhuttiin kahdesta asiasta. Meidän pitää suojella niitä, jotka tarkistavat vääriä tietoja ja siirtävät tulisia tietoja julkisista elimistä, mutta on yhtä tärkeää, taistella niitä vastaan, jotka rakentavat näitä vääriä tietoja, valeuutisia. On tällaista vaalikritiikkiä myös poliittisia puolueita ja yksilöitä vastaan. Jos Eurooppa haluaa olla turvassa, niin vaalijärjestelmä pitää myös turvata. Ja nyt tuntuma siitä, että nämä huonot toimet huomataan on tärkeää. Meidän pitäisi olla aktiivisia ja reaktiivisia, jos on ulkopuolista puuttumista ja tarvitaan myös äänestäjien valistusta. Kiitos. Nyt kuulemme sitten komission vastauspuheenvuoron. Hyvä komission sen King, olkaa hyvä. Kiitokset. Kiitokset tästä keskustelusta. Vastaan kahteen kohtaan keskustelussa. Ensinnäkin usean kertaan on mainittu tästä takani erityisesti, että jollain tavalla disinformaatiotyö, mitä teemme, vastustaisi ilmaisun vapautta jotenkin. Eli se olisi vähän niin kuin sensuuria. Minä haluan nyt tehdä tämän aivan kristallinkirkkaasti selväksi. Emme ole koskaan ehdottaneet, emme tule koskaan ehdottamaan, että jonkun vastuulla on se, on se sitten julkinen viranomainen tai yksityissektori, että arvioidaan, onko joku poliittinen informaatio tai puhe totta – valhetta, hyvää tai pahaa. Se viesti, mitä me haluamme edistää käytännössääntön kautta, on toimenpiteitä, joilla avoimuutta poliittisen keskustelun ja poliittisen puheen retoriikan ympärillä lisätään ja avoimuutta sen suhteen, mistä tieto on lähtöisin, mistä se tulee. Niin, että me kansalaisina voimme paremmin arvioida sitä tietoa ja tehdä oman arviomme siitä. Siitä on kyse näissä toimenpiteissä, joita me käytännössäännön kautta olemme mm, edistämässä. sponsorointusisältö, sisältö, poliittinen mainonta, valetilit, että käytetään faktantarkistajia tehokkaammin, että meillä on tämä riippumaton tarkastus, riippumaton arvio siitä, että tiedämme, mitä tapahtuu näissä sosiaalisissa medioissa, että meillä on myös tehokkaita korjaavia toimenpiteitä, jos disinformaatiota on ollut jaossa ja todettu. Tämä on minulle se keskeinen asia ja tällä tavalla puolamme va- ilmaisun vapautta ja se on niin kaukana sensuurista kuin ikinä voi olla. Toinen asia, johon haluan reagoida, on meidän kyberhyökkäyksiltä suojautumiskykymme ja se, että voimme suojautua ja torjua niitä. Siksi kyberturvallisuuslaki, jota te tuitte, on niin tärkeä uusi kyberturvallisuusvirasto ja sen rooli. Mutta kuten monet ovat todenneet, Tätä on nyt täytäntöön pantava. Voin vakuuttaa, että me teemme kaikkemme komission puolelta, jotta voimme seurata tehokasta toimeenpanoa kyberturvallisuusasetuksen osalta. Ja toivon myös, että te tuette kyberturvallisuus Ähm, osaamiskeskuksia sekä sitä tutkimusta, joka liittyy kyberturvallisuuteen ja meidän kykymme torjua kyberhyökkäyksiä. Meidän on suojeltava meidän kriittistä digitaalista infrastruktuuriamme, meidän on suojeltava sitä digitaalista mm, elementtiä. Esimerkiksi meillä on erilaisia mekanismeja, joilla voimme suojautua niin, että ihmiset ymmärtävät, kuinka tärkeää on näiden rakenteiden arviointi, ei pelkästään kustannusten tai hinnan suhteen, vaan myös, että integroidaan turvallisuus näihin päätöksiin erilaisista rakenteista. Abraham Lincoln sanoi, että avaalit kuuluvat kansalle, se on heidän päätöksensä, ja näin täytyy varmistaa, että näin on jatkossakin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ministeri Schott. Kiitos. Hyvä puhemies, hyvät naisten herrat. Meidän velvollisuutemme on suojella vaalejamme ja täysin suojata esimerkiksi median yhdistymisvapautta ja ilmaisun vapautta. Me emme saa olla naiveja ja näissä vaaleissa ei voida toimia vanhan mallin, vaan kansalaisilla on oikeus äänestää vapaasti. Vaalien suojeleminen on eurooppalaisten arvojen keskiössä. Näin on ollut. Ja tähän asti ei millään muuta, tai on tehty kaikki se, että oltaisiin mahdollisimman valmiita. Halutaan vaihtaa tietoja, hyviä käytänteitä ja päästä eroon menneisyyden siiloajattelusta. Pyrimme lisäämään internetin avoimuutta, vastuullisuutta ja integriteettiä ja myös yleisen tietosuoja-asetuksen turvaaminen on hyvin tärkeää. Ja halutaan todella taata vaalijärjestelmien integriteetti ja kuitenkin turvata kriittinen ajattelu. Olemme valmiita tuleviin mahdollisiin haasteisiin. Haluan siterata Orwellia 1984 kirjasta. Ihmiset voivat muokata ajatuksia ja yhdistää niitä omalla uudella tavallaan. Äänestäjiemme ajatuksia pyritään muokkaamaan eri keinoin ja meidän roolimme on demokratian ja internetin vapauden suojaaminen tällaisilta voimilta. Olemme tämän kansalaisillemme velkaa. Kiitoksia. Grazie al ministro, grazie al Kiitos ministerille, kiitos komission jäsenelle. Tämä yhteiskeskustelu päättyy tähän. Eilen puhemies ilmoitti työjärjestyksen kahdesta tulkinnasta. Tätä ehdotti afet äh, valiokunta ja EFDD esitti vastalauseen, joka liittyy 32 säännön viisi kohtaan, ensimmäisen alakohtaan ja sen toiseen luetelmakohtaan ja tämän tulkintaan ja tästä äänestetään huomenna. Jos katsotaan sitten säännön 149a-tulkintaa, sen kakkoskohtaa, 24 tunnin määräajassa ei vastalausetta ole esitetty, joten tämä on hyväksytty 226 artiklan nojalla. Sitten liittyen yhteiseen kantaan Keski-Afrikan tasavallan erityisrahastoon jatkamiseen. Tämä on DV-valiokunnan ja budjettivaliokunnan esitys. Ja tästä kuultiin eilen istunnon alkaessa. Ja kukaan ei ole tätä vastustanut 24 tunnin määräajan puitteissa, joten puhemies välittää tämän yhteisen kannan virallisesti Euroopan komissiolle. Esityslistalla on seuraavaksi yhteiskeskustelu, jossa käsitellään Euroopan horisonttia. Ensinnäkin äh, tähän liittyy Nikan mietintö ja sitten myös äh, Ellerin mietintö. Ja puh- esittelijä Nika saa nyt alkuun neljän minuutin puheenvuoron. Eh, Kiitos puhemies, komission jäsen Moedas, hyvää iltaa arvon kollegat. Neljä kuukautta on nyt kulunut täysistuntokeskustelusta ennen neuvotteluja ja nyt sitten kymmenen kuukautta on kulunut siitä, kun komissio esitteli tämän puitehankkeensa innovaatioita varten, eli er- Euroopan horisontin, Euroopan horisontin tärkeä hanke tulevaisuudellemme se vaikuttaa tutkimukseen ja kehitykseen, mutta myös talouteen ja elintason Euroopassa tieteen, innovoinnin ja perustutkimuksen kautta Eurooppa voi tulla kilpailukykyisemmäksi ja pysyä johtavassa asemassa kansainvälisellä kentällä ja luoda ty- laadukkaita työpaikkoja. Voin sanoa teille, että neuvottelut, joita kävin olivat menestyksekkäät, mutta vain osittain, ja sanon miksi. No, tämä erina, erinomaisuus, tai siis tämä hankkeiden laatu pysyy edelleen tärkeänä, ja tässä pyritään edistämään eu ilmastotavoitteita myös, mikä tulee stimuloimaan ympäristöystävällisiä tuotteita lisäksi PK-yritysväline pysyy merkittävässä asemassa, melko samanlaisena kuin osoitti 2020 ainakin 510 prosenttia välineistä menee pk-yrityksille. Ja sitten tulee tällainen oma alakohtainen ohjelma pk-yritykselle sitten tutkimuksen ja innovoinnin osuutta vähentään tässä ohjelmassa 3,3 prosenttia tulee osumaan budjetista niille valtioille, joissa vauhti on hidastunut. Vain tällä tapaa voimme olla kilpailukykyisiä koko Euroopassa, kaikilla tutkimuksessa ja innovoinnissa. Sitten mitä tässä nyt on uutta? No, Euroopan innovointikomissio tulevat parantamaan eu kilpailukykyä – ja halutaan saada konkreettisia tuloksia kaikille eurooppalaisille. Viisi erityisalaa sovittiin mukautuminen ilmastonmuutokseen, sitten terveet valtameret, ilmastoneutraalit kaupungit ja elintarvikkeet ja maaperän terveys ja odotamme mielenkiinnolla ensimmäisten missioiden valintaa, jotka täyttävät nuo kriteerit. Sitten kaksi mistä hanketta, no siinä korotettiin kovasti innovointia. Hienoa, mutta Euroopan horisontin pitää tukea kaikkia tutkimuksen innovoinnin vaiheita. Tämä pätee myös perustutkimukseen. Sehän on tärkeä elementti, sinne kuvan on ehto, jos halutaan päätavoitteet saavuttaa. Tässä pitää myös hallinnollista yksinkertaistamista suorittaa. Ja voin sanoa teille, että Euroopan parlamentti oli kovin sitoutunut kumppani. Aikataulu oli hyvin kunnianhimoinen ja tämä tulos validoidaan huomenna äänestyksessä, jotta on sopimus aikaan. Sautotulokset neuvotteluissa osoittavat merkittävää sitoutumista – haluaisin myös sanoa teille, että tässä on asioita, joista ei keskusteltu, kuten budjetti, kansainvälinen yhteistyö, synergiat, Euroopan parlamentti sitoutuu pitämään yllä kunnianhimon tasoa. Budjettihan on 20 miljardia euroa ja haluaisin myös kiittää puheenjohtajavaltion Romania Euroopan parlamenttia. Haluan kiittää myös komission jäsentä me saimme aikaan loistavat tulokset. Kiitän myös kollegoita, joista suurin osa ei ole salissa tänä iltana. Teemme loistavaa yhteistyötä. Ensimmäistä kertaa yksimielisyys oli potisryhmien välillä. Kiitos paljon. Toivon, että me kaikki voimme tukea tätä. Kiitoksia. Seuraavaksi Eller, neljä minuuttia. Herr Kommissar, Kollegen. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat Tänään on mielestäni hyvä päivä Euroopalle ja huomenna kun äänestämme tästä ohjelmasta. Euroopasta tulee entistä kunnianhimoisempi ja yksi maailman suurimmista tutkimusohjelmista hyväksytään. Ja tätä ohjelmaa käytetään, että voidaan kääntyä kansalaisten puoleen. Me puhumme ilmaston suojelusta. Tämä on maailman suurin ilmastonmuutosohjelma. 35 prosenttia Euroopan tutkijoista käsittelee tätä aihetta. Me käsittelemme ihmisten terveyttä. Haluamme kitkeä syöpää, taistella laps, lasten sairastamisyöpiä vastaan – Käsittelemme elintarviketurvallisuutta, Euroopan kulttuuriperintöä, uusia teollisuuden aloja Euroopassa, kuten digitaaliteollisuutta tai luova ala. Tämä ohjelma on maailmanlaajuisesti kunnianhimoinen. Tekoälyohjelmat ja kvanttiteknologia, sen osalta kunnianhimo taso on korkea. Myös digitaalinen tuotanto. Nämä ovat tällaisia raja-aloja, tulevaisuuden aloja Euroopan tutkimuksessa. Tämä liittyy kilpailukykyyn ja tässä käännytään Euroopan kansalaisten puolen, jotta heidän etujaan ja terveyttään ja välittömiä kysymyksiä voidaan käsitellä. Tämä ei ole mitään abstraktia politiikkaa, vaan aivan perusta Euroopalle. E- elämme korkeiden palkkojen Euroopassa ja meillä on myös korkeimmat sosiaaliturvamaksut maailmassa ja se, miksi olemme kilpailukykyisiä, liittyy tutkimukseen ja kehitykseen. Eurooppa on 1800-luvulta ollut se alue, jossa tutkimus ja kehitys on ollut nykyisen poliittisen Euroopan pohjana. Valistuminen, sosiaalimalli, yhteiskunta, vastuu, ihmisten vapaudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta, mutta myös uudet haasteet, kuten ilmastonmuutos, ovat osoitus tästä ohjelmasta. Mutta meidän täytyy olla myös realistisia sen suhteen, minkälaisessa maailmassa olemme. Parlamentti vaatii ohjelmalle 120 miljardia euroa. Ja maailmassa kilpailu, maailma muuttuu hyvin nopeasti ja myös sen kilpailukyky. Jos katsotaan kymmentä yritystä, jotka harjoittavat eniten tutkimustyötä. Sieltä löytyy vain yksi eurooppalainen ja 20 yrityksen joukosta vain kolme yritystä Euroopasta. Ja niistä kaksi on autoteollisuudesta. Amazon käytti vuonna 2016 20 miljardia dollaria tutkimukseen. Se on enemmän kuin koko EU vuonna 2017. Tämä ohjelma on merkittävä askel kilpailukyvyn parantamiseen, mutta myös Euroopan merkityksen lisäämisen säilyttämisen tällä alalla. Jos keskustelemme ilmastonmuutoksesta, täytyy pohtia, onko tavoitetasomme riittävä, teemmekö kylliksi, mikä on meidän kortemme tähän kekoon. Mutta meidän pitää pystyä myös ylpeästi sanomaan, että meillä on tämä ohjelma ja ylipäätään ilmastotutkimusta. Yhdysvalloissa on irtisanottu tuhansia työntekijöitä ympäristöministeriöstä. Eurooppa saa paljon aikaa, ja tämä tutkimusohjelma on tässä merkittävässä roolissa ja siksi haluan kiittää muita toimielimiä. Olemme toimineet tässä pikaisesti, historiallisen nopeasti. Me annamme sidosryhmille tiettyä varmuutta. Olemme osoittaneet, että Eurooppa voi toimia yhdessä ripeästi ja myös ottaa tosissaan erilaiset haasteet. Eh, Kiitokset ja seuraavaksi Moedas komission puolesta olkaa. Dear President, eh, on... Kiitos puhemies, hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Viimeksi kun olin puhumassa tästä asiassa, tästä asiasta, niin silloin se oli syyskuu viime vuonna ja silloin minä olin ilahtunut ITRE-valiokunnan eh, konsensukseen. Kiitokset Busekille puheenjohtajalle. Nopeasti on saatu asiaa vietyä eteenpäin laadukkaasti. Se on ollut parlamentin kunnianhimoisena tavoitteena viedä eteenpäin horisontti Euroopan puiteohjelma ja sen sisäiset erityisohjelmat. Ja nä- tässä on komissiolla ja neuvostolla mahdollisuus käydä todellisia neuvotteluita. Ja tässä nyt sitten olemme kolme kolmikantaa neuvottelua on järjestetty. Neljä kuukautta on kulunut ja olen tyytyväinen siitä, että olemme saaneet näin kaiken kattavan sopimuksen aikaan horisontista. Onnittelut Nikalle, onnittelut Eelerille mainiosta työstä, jonka olette saavuttanut, saavuttaneet eh, hämmästyttävällä tavalla. Olette saaneet aikaan konsensuksen, olette kaikki tehnyt kovasti asian eteen työtä, joten suuresti teitä tästä kyllä onnittelen ja seuraan tätä asian lopullista hyväksyntää huomenna. Vusekia myös kiitän. Hän on ollut ITRE-valiokunnan puolesta paikalla. Kiitokset neuvostolle, kiitokset Romanian puheenjohtajakaudelle myös. Ja tässä hivenen henkilökohtaisesti onnittelut suurlähettiläälle ja tiimillesi. 24 tuntia vuorokaudessa olette pyrkinyt tekemään työtä asian eteen ja olen siitä kovasti kiitollinen. Last week Um, viime viikolla. Elin hienoja hetkiä, varmaan moni muiskin meistä, kun me näimme mustasta aukosta kuvan. Ajatelkaapa, että Albert Einstein sata vuotta sitten kuvitteli tällaista mustaa aukoa ja sata vuotta ihmiset ovat pyrkineet todistamaan hänen ollen oikeassa ja me olemme onnistuneet siinä. Me olemme onnistuneet siinä, Eurooppa oli paikalla ja näin me olemme onnistuneet osoittamaan kansa, maailmalle sen, että se, mikä on täysin kuvittelemattomissakin, on, voi olla toteutettavissa. Ja Einstein on vaikuttanut kovasti maailmaan ja uskon, että kyse oli yhdestä tieteilijästä, joka sanoi, että tieteen historiaa on ollut jo ennen tuota hetkeä, ennen tuota kuvaa myöskään, ja myös sen jälkeen tehdään tieteen historiaa, ja se on minulle, jos minun pitäisi puhua eurooppalaisesta tieteestä ja kuvata sitä, se liittyisi juuri tuohon hetkeen. Kyse oli avoimesta tieteestä, avoimesta innovoinnista ja avoimuudesta koko maailmaan, koska juuri tuossa tilassa tuona päivänä edustimme 200 tiedemiestä, 40 eri kansalaisuutta ja siksi olen erittäin tyytyväinen ja ylpeä, koska Horisontti Eurooppa ei ole pelkästään tästä, tässä kiinni, vaan siitä, että Euroopasta tulee tieteen johtaja. Jos ajattelemme kaikkea, mitä olemme saaneet aikaan ja mitä seuraavassa ohjelmassa teemme, meillä on omat missiomme, niin kuin Eeler sanoi, meillä on tieteen tehtävä, jotta ihmiset ymmärtävät, mistä on kyse, mitä me haluamme tehdä esimerkiksi syövän torjumiseksi ja parantamiseksi. Tämä yhdistää meidät kansalaisiin ja näin me teemme Euroopan innovointineuvostossa myös, kun mietimme rahoitusta ja innovointia rahoitusta erityisten kumppanuuksia, joita olemme päättäneet rakentaa jotta voitaisiin nämä kumppanuudet sitten vähemmän monimutkaisella tavalla laatia. Ja tämä on meille kaikille merkittävää. Kyse on nimenomaan tietotaidosta. Me haluamme auttaa niitä, jotka haluavat tälle tielle lähteä. Ja tässä me olemmekin velkaa tämän parlamentille. Tämä sopimus on nyt saatu aikaiseksi ja meidän täytyy saada tähän oikea talousarviomäärä tulevaisuutta varten. Se on hieno